Tämä teksti varmasti motivoi jäsenvaltioita, YKta, komissiota ja vain erityisesti Turkin hallitusta tekemään läheisempää yhteistyötä niin, että voitaisiin ryhtyä tässä asiassa lisätoimiin. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Mennään eteenpäin. Ei ole monta, montakaan äänestystä tänä aamuna. Seuraava kohta on siis äänestys, joka koskee Masip Hidalgon mietintöä. Mm, yhdenmukaistamisvirasto äänestetään. Nimen huutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Stevenson. En kuule, mitä sanotte. Täällä on nyt jonkinlainen ongelma. Teknikko rientäköön paikalle. Seuraava kohta. Te, tänä aamuna täytyy keskittyä vähän äänestyksiä. Seuraava koskee Lehnerin mietintöä. Kasiini tarvitsee teknistä avu, apua, joku muu presidente tengo también un problema y espero que en unos minutos me lo puedan Myös minulla on ongelma täällä ja toivottavasti teknikot voisivat pari minuutin aikana, aikana tänään hoitaa pois päiviltä. Try, let's... Yritetään äänestää. Kyse on Lehnerin mietinnöstä Keskuskauppa- ja yhtiörekistereiden yhteenliittäminen on aiheena. Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut Lehnerille. Ja olisi toki pitänyt äsken Masip Hidalgoakin onnitella. Kiitokset molemmille. Seuraavaksi Haaglundin suositus EUn ja on välisestä pöytäkirjasta kalastusmahdollisuuksista nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Sekin on hyväksytty. Onnittelut edustaja Haaglundille. Seuraavaksi Neitsin miet, suositus Marokon osallistuminen unionin ohjelmiin on aiheena äänestys al- äh, puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Onnittelut edustaja Neitsille. Ja myös Marokon kalastajille. Seuraava kohta on suostus toiseen käsittelyyn koskee Bluetongue-tautia vastaan rokottamista. Ennen kuin äänestetään, annan puheenvuoron esittelijälle Wojciechowskille. Panie przewodniczący, e, finalizujemy dość długie prace nad bardzo ważnym... Kiitoksia puhemies. Nyt ollaan jo loppusuoralla hyvin tärkeässä asetuksessa, joka pyrkii Bluetongue-taudin rokotuksen helpottamiseen. Kyseessä on hyvin vaarallinen tauti, joka on vaaraksi karjanhoidolle useissa, useissa maissa. Ja odotan, erotan, että tämä teksti, asetusteksti hyväksytään ilman vastalauseita. Näin voidaan tukea naudanjalostusta kaikkialla Euroopassa. No, me olemme kerran tästä äänestäneet. Nyt ollaan melkein loppusuoralle. Kiitokset tarkkaavaisuudesta. Toivottavasti tuette erotusta. Kiitoksia, koska äh, ei ainuttakaan esitystä ole äh, estet tämän kannan hylkämiseksi, niin julisten neuvoston kansan hyväksymiseksi. Kiitoksia esittelijälle. Seuraavaksi ääni, äänestämme Essayahin mietinnöstä. Euromääräisiä tilisiirtoja ja suoraveloituksia koskevat tekniset vaatimukset on aiheena. Ensimmäinen blokki, ensimmäinen kokonaisuus puolesta, vastaan tyhjää, Hyväksytty. Sitten komission ehdotus näin muutettuna äänestet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt äänestämme päätö- tekstistä. Ai anteeksi pyytää puheenjohtaja, puhemies. Yksi muutosehdotus. 111 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Nyt lainsäädäntöluonnos äänestyksen äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Suurella enemmistöllä. Onnittelut edustaja Essayahille. Seuraavaksi Ajala Senderin mietintö jäsenen nimittäminen tilintarkastustuomioistuimeen. Baudilio Tuome Muguruza on henkilön nimi. Sitä ennen annan puheenvuoron Svobodalle. Hän edustaa esittelijää. Kaksi minuuttia. President, I have a question to the rapporteur. Kiitoksia. Minulla on kysymys esitteli. Muistaakseni olemme äänestäneet jo tilintarkastustuomioistuimen jäsenestä, espanjalainen. Eikö Espanjalla ole kaksi jäsentä tilintarkastustuomioistuimessa vai onko sitten tämä edellinen jäsen sitten ehkä eronnut vai onko hän sitten erotettu Espanjan hallituksen toimesta? Minusta on vähän outoa, että me äänestämme tällä asiasta ja sitten neuvosto ei noudata meidän kantaamme. Nyt haluaisin kuulla, mitä asiassa on tapahtunut. Minä kyllä protestoisin sitä vastaan, että neuvosto meidän äänestyksemme jälkeen siis meidän enemmistöpäätöksen jälkeen, ei noudata ja kunnioita parlamentin kantaa. Kiitoksia. Apparently the uh, mandate of the Ilmeisestikin tämänhetkisen tilintarkastajan toimikausi on ö, raukeamassa ja siksi tämä nimitys, näin minulle on kerrottu. Nyt salaisella lippuäänestyksellä äänestetään. Sininen äänestys alkaa. The blue vote is closed. Ja päättyy äänestys. It says... Eli vastaus on kyllä. 30 puolesta 276 vastaan läpi meni. Kiitoksia kaikille. Näin äänestys saatiin päätökseen.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 Right, um, explanations of... Äänestysselitykset. Ensimmäinen puhuja on Swinburne.